Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Hyvät kollegat, ikävä kyllä joudun avaamaan kokouksemme hieman myöhässä.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 après qui est toujours. Euh, J'ouvre la séance et je vous prie d'excuser. Kokous alkaa. Pahoittelen viivästystä. Koordinaatoreiden kokous pitkittyi alkuperäisestä suunnitelmasta. Toisin kuin säännöt sanovat, niin koordinaatoreiden kokouksen perusteella tähän on nimitetty yhteiseen valiokunta mietintöön SEDen kanssa. Kyseessä on turvallisuuspolitiikan rahoittaminen. Ja eurooppalaisen ohjausjakson mietinnön osalta. Tähän kuuluu kaksi osaa, kevät ja syksy, ja GUE ehdottaa meille oma esittelijänsä tähän aiheeseen. Sitten asetuksen muutosmenettely vuodelta 2000 koskien omia varoja. Me palaamme tähän hetken kuluttua. Hyvät kollegat, me olemme nyt sovittelun jälkeisessä vaiheessa. Sopimusta ei ole. Haluan kiittää teistä kaikkia siitä kurinalaisuudesta, jota osoitimme keskustelujen aikana viime kuukausien varrella olemme määritelleet oman strategisen lähestymistapamme, joka vastaa hyvin selkeää näkemystä, joka meillä on budjetista, sen suuntaviivoista, prioriteeteista, kasvun painottamisesta, työllisyyden, innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn painottamisesta ja myös velvoitteesta, joka Euroopan unioniin kohdistuu ottaa huomioon määräajat tässä asetuksessa. Tämä on velvoite, mutta tietysti laskuja sitten tietyllä hetkellä tulee komission työpöydälle ja sitoumuksista on pidettävä kiinni. Nyt viiden vuoden ajan tämä lumipallo on vain kasvanut ja tilanteeseen on nyt saatava loppu. 2014 vuosi miksi on sellainen, että meillä on korjaava lisätalousarvio, jolla oli tarkoitus vakiinnuttaa tilanne näiden maksamattomien laskujen suhteen. Neuvosto ilmeisesti aikoi siirtää eh, sakkomaksut jäsenvaltioiden kassaan. Kyseessä on hyvä hallinto ja me haluamme voida myös kansalaisille omissa vaalipiireissämme selittää, mitä me olemme budjettiasioissa tehneet. Kolmen viikon ajan. Edessämme, vastassamme oli neuvosto. Ja sovittelumme oli aika lailla halvantuneessa tilassa. Eli osa oli toki paikalla kuuntelemassa ja toiset taas olivat poissa. Sitten piti kahden ensimmäiseen päivään saakka odottaa puoleen päivään ennen kuin saatiin ehdotusneuvostolta. tämä ei voitu hyväksyä, koska maksutaso ei ollut odotustemme mukainen. Kaksi miljardia 2014 vuodelle ja 800 miljoonaa 2015 vuodelle. Muistutan, että 14-15 kaudelle vaadimme 7 miljardia lisää maksumäärärahoina. Ja neuvosto ehdotti meille 3,2 miljardia. Ja sitten iltapäivän lopuksi komission jäsen katsoi, että kenties voisi olla jonkinlainen äh, väliehdotus tässä, kun ajatellaan tätä erotusta, niin hän ikään kuin puolitti tämän luvun ja totesi, että 1,9 miljardia lisää maksumäärärahoihin. Ja neuvosto sitten kokoontui uudelleen ja alivaltiosihteeri, joka oli eh, Italian edustajana, ja sitten suurlähettiläitä siellä oli jokunen, ja sitten rahoitusneuvonantajia pysyvästä edustustosta. Kolme viikon aikana ei voida kyllä todeta, että parlamenttia olisi kunnioitettu. Ministerejä näkyi hyvin vähän. Ja jos tällainen menettely jatkuu, niin kyllä jossakin vaiheessa sitten käy niin, että parlamentaariset avustajat, meppien avustajat osallistuvat sovitteluihin meidän puoleltamme. Vaalien jälkeen eh, tämä oli ensimmäinen sovittelutilaisuus ja meidän täytyy saada eh, kunnollinen menettely ja myöskin kunnioitusta osallemme. No missä nyt sitten tänään mennään? Tänä aamuna tapasin komission sen Georgievan ja me keskustelimme, minkälainen aikataulu voisi olla, jotta mahdollisesti voitaisiin hyväksyä sitten 2015 budjettiluonnos ja myös lisätalousarvio 2014 vuodelle Strasbourgin täysistunnossa joulua edeltävällä viikolla. Haluaisin saattaa tietoon, tämä mahdollisen aikataulutuksen. Komissio katsoo, että se voisi 28. marraskuuta ensi viikolla perjantaina tehdä päätöksen. Mutta mitä tällä välillä on odotettavissa? Korkeammalla poliittisella tasolla jäsenvaltioissa ja myös Euroopan tasolla, Euroopan unionissa, eli siis komission puheenjohtaja, parlamentin puhemies, neuvoston puheenjohtajavaltio, puheenjohtaja. Tarvitsemme selkeän suuntaviivan. Emme voi ikuisesti jäädä odottelemaan itse kunkin kannanottoja, vaan me tarvitsemme sitä, että neuvosto antaa selkeän käsityksen siitä, mitä mieltä se maksuista on. Me toivomme myös sitä, että erityisvälineet asetetaan katon ulkopuolelle ja yläpuolelle, kun ajatellaan MFF tämä on meille ehdoton raja, jota emme voi ylittää. Ja komission jäsen toivoo, että asiaan saadaan päätös ja pääsemme tästä epäselvästä tilanteesta eroon. Tämä täytyy tehdä selväksi. Muutoin syntyy hankalia ongelmia todellakin näiden maksujen kanssa, maksamattomien maksujen kanssa. Maksutaso vaikuttaa sitten sekä kiireellisiin että myös vanhempiin maksamattomiin laskuihin ennakoimattomalla tavalla. Ja oikeastaan jatkoa, jatkoksi sille, mitä sovittelussa jo vaadimme, niin ensinnäkin maksut ja toisaalta nämä poikkeukselliset tulot, jotka käytettäisiin sitten vanhimpien laskujen maksamiseen. Ja toiseksi maksamattomien määrärahojen osalta neuvoston pitää sitoutua menettelyyn niin, että nämä velat kerta kaikkiaan saadaan putsetuksi pois. Maksamattomia laskuja on. Me haluamme, että komission niin ikään on tässä selkeä sanainen. On aina epämiellyttävää lähteä keskusteluun niin, että puhutaan seitsemästä miljardista komission tasolta ja sitten komissio toteaa, että no loppujen lopuksi viidelläkin pilku kahdella miljardilla tässä voitaisiin asia hoitaa. Me pyydämme komissiolta sitä, että se ohjelmoi tämän maksuaikataulutuksen ja on myös ennusteissaan tiukkana. Koska onhan sekin hypoteesi, että komissiossa otetaan käyttöön jonkinlaisia menettelyjä, suojaudutaan, hieman jonkinlaisia puskurivyöhykkeitä luodaan. Eli mikä on sitten tosi asiassa tilanne näiden rallien maksamattomien maksujen suhteen? Ilman mitään epäselvyyttä täytyy saada tieto siitä, miten nämä erityisrahoitusvälineet nähdään. Eli ne ovat todellakin katon ulkopuolella ja sen ylitse meneviä eriä. Jos me saamme nämä varmistukset, ja tämähän täytyy korkeammalla mahdollisella tasolla käsitellä ja päättää, niin sitten ensi viikolla Strasbourgissa voisimme järjestää ensimmäisen tapaamisen koordinaattoreiden kanssa ja komission jäsenen kanssa niin, että saadaan tilannekatsaus näistä keskusteluista. Komission jäsen toteaa, että kollegio komissiossa voisi hyväksyä uuden 2015 budjettiluonnoksen 28. marraskuuta. Näissä olosuhteissa voisimme järjestää toinen joulukuuta ensimmäisen kolmikantakokouksen. Kenties sen alla voisi olla myös valiokuntakokous, mutta en ole varma, olisiko siitä hyötyä. Joka tapauksessa ensi viikolla 28. koordinaattoreiden kanssa tästä keskustellaan ja tehdään alustava päätös. Kolmas tai neljäs joulukuuta sitten kokoonnutaan ja sitten kahdeksas joulukuuta olisi tämä kolmikanta. Budjettivaliokunta, meidän valiokuntamme, kokoontuisi 11. joulukuuta vahvistamaan budjettiluonnoksen. Tuossa vaiheessa kyse ei ole enää tarkistuksesta, muutosehdotuksesta, koska hypoteesihan on se, että tiettyjä muutosehdotuksia, joista me äänestämme Strasbourgin täysistunnossa, huomioidaan jo tuossa vaiheessa. Jos sopimus saadaan, niin neuvosto voisi sitten hyväksyä budjettiluonnoksen 15. joulukuuta. Ja samana iltana pitäisimme ylimääräisen kokouksen Strasbourgissa illalla. Kokouksessa hyväksyttäisiin budjettiluonnos ja vahvistettaisiin sopimus hyväksyntä myös tarkistusten osalta. Näin 17. joulukuuta täysistunnossa voisimme äänestää ja ottaa näin kantaa budjettiluonnokseen vuodelle 2015. Tämä on se aikataulu, jonka olemme nyt luonnostelleet. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia teitä kurinalaisuudesta, jota osoitimme tässä menettelyssä ja siitä näkemyksestä, jonka olemme määritelleet. Yksimielisyys ei missään vaiheessa vaarantunut neuvottelujen varrella. Ja tämä mielestäni vaikutti onnistumaan onnistumiseen, vaikkakin lopputulos tietenkin on epäonnistuminen. Mutta parlamentti ilmaisi selkeästi kantansa sellaisessa muodossa, mikä on myös kansalaisten näkökulmasta ymmärrettävää. Eli lämpimät kiitokset ja toivon, että lähipäivinä nythän me olemme sitten sovittelun epäonnistumisen jälkeisessä vaiheessa, niin meidän täytyy tavallaan tässä luoda menettelytapa ja toivon, että voimme säilyttää saman yksimielisyyden. Parlamentti on silloin voimakas, kun se on lähestulkoon yksimielinen. Kadia Zabal. Kiitoksia. Vedit eh, erittäin hyvin yhteen nyky- nykyisen tilanteen ja kuvailet näitä seuraavia askeleita ainakin, eh, ainakin aikataulullisesti. Haluaisin hieman arvioida sitä, mil, miten sovittelu sujui. Aina olemme sanoneet, että sovittelumenettelyt eivät oikein kunnolla toimi. Ja olemme aina sanoneet, että ajatellen sitä neuvoston organisoitumistapaa, heillä on paljon enemmän ongelmia kuin meillä, jotta sopimukseen voitaisiin päästä, mutta on totta, että tällaisesta ei kyllä ole ennakkotapausta. Todella viimeisenä päivänä, viimeisellä minuutilla sovittelumäärä aikojen sisällä neuvosto ei saanut riittävää enemmistöä, jotta se olisi voinut puolustaa sopimusta. Näin ollen juuri ollenkaan ei päästy eteenpäin viimeisten 21 päivän aikana neuvoston ja parlamentin kantojen lähentymisessä. Viimeisen kerran, kun sovittelu epäonnistui, pääsimme kuitenkin eteenpäin 90 prosenttisesti. Vielä pieni pala jäi ratkaisematta tuolloin, joten silloin oli paljon helpompi saada loppuulliseen päätökseen aikana, jota oli vielä jäljellä, eikä tarvitsi, tarvinnut silloin käyttää väliaikaisia 12 osia. Mutta nyt emme ole vielä aloittaneet, olemme edelleenkin omissa kannoissamme suurilta linjalla. Me puolustamme tietenkin sitä, että valitettavasti maksut, joka valitettavasti on tämän parlamentin tärkein prioriteetti. Komission, komissio teki kaksikin ehdotusta viimeisen päivän aikana, mutta emme, emme päässeet edes yksityiskohtiin. Komission ehdotuksessa oli paljon sellaisia asioita, joita olisi pitänyt voida arvioida yksityiskohtaisesti. Mutta kun meillä ei ollut sopimusta suurista luvuista, niin miksi turha mennä pikkulukuihin, jotka olivat riippuvaisia noista suurista linjoista? No, meillä on aikaa joulukuun täysistuntoon asti päästä sopimukseen, mutta kaikki tietenkin riippuu siitä, että ensinnäkin neuvosto pääsisi eteenpäin sisäisissä neuvotteluissaan ja että voisimme löytää keskitien. Yhden asian haluaisin tässä tehdä selväksi. Nimittäin parlamentti kyllä haluaa sopimuksen talousarviosta. Tämä pitäisi hyvin selkeästi ilmaista. Parlamentti haluaa sopimuksen talousarviosta, ei tietenkään hinnalla millä, millä hyvänsä, ja siksi olemme hyvin tiukkoja neuvotteluissa, mutta emme kuitenkaan kovia, koska jos ajatellaan, että pitäisi päästä sinne, minne komission ehdotus meitä veisi. Tässähän on paljon parlamentti tullut eteenpäin. Emme kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä suostuussopimukseen Meillä on ehdottomia alarajoja, joita edellytämme, että sopimuksen päästäisiin, ja niihin kuuluu tietenkin maksujen taso talousarviossa. Tämä on oikeastaan ainoa, lähes ainoa prioriteettimme mutta tässä mitään komprom, kom, kaikki kompromissit ovat nyt jääneet syrjään. Komissiohan oli tehnyt 99,9 prosenttisesti kompromisseja tänne omiin luonnoksiinsa. Meidän pitäisi neuvoston kanssa päästä neuvottelemaan myös kompromisseista. Osa komission ehdotuksista ei meistä tuntunut riittävältä. Kuinka sitten tästä eteenpäin minun mielestäni? Olen sitä mieltä, että parlamentin ja puheenjohtajan valtion yhteyksiä on pidettävä yllä järjestelmällisemmin, eikä ainoastaan kolmikantaneuvotteluissa. Meidän on yritettävä järjestää enemmän epävirallisia kokouksia ja, ja kahdenkeskisiä neuvotteluja, ja koska tällaisia epävirallisia keskusteluja, koska siellä todella voidaan päästä eteenpäin. Minusta meidän olisi haettava sellaisia ratkaisuja, joiden avulla voimme olla jotenkin rennompia. Yritän nyt hakea sovi, sopivia sanamuotoja, etten tekisi tästä liian jäykkää. Todella vähän rennommin pitäisi näihin lukuihin suhtautua ja saatava aikaan maksuja varten. Mikäli neuvoston on niin vaikea päästä yhteisen kantaan ja saada aikaan lukuja, jotka olisivat hyvin lähellä – sitä, mitä parlamentti pitää vähimmäismääränä, niin uskon, että tässä ainoa tapa ratkaista tämä suuri ongelma on se, että sovitaan neuvoston kanssa asiasta tietenkin niin, että käytettävissä on kaikki komission suunnitelmat ja tiedot, että neuvotellaan Suom- eh, suunnitelmasta neuvoston kanssa. Meille on kaikkein tärkeintä ainoa, meille hyvin tärkeä asia on se, että laskut saadaan, saadaan maksettua, ja tähän olemme keskittyneet. Emme voi hyväksyä tällaista tilannetta, jossa laskut jäävät maksamatta, varsinkin kun siitä tulee paljon haittaa maille, jotka neuvostossakin istuvat ja joilla on suuria vaikeuksia. Näillä mailla on budjettivaikeuksia ja me vain vaikeutamme heidän tilannettaan, kun emme maksa omia laskujamme. Minusta tämä on kyllä suoraan sanottuna ainoa mahdollisuus päästä järkevään sopimukseen. Se on aina mahdollisuus neuvostolle ja meille. Ja näin komissio voi aloittaa laatia tällaista maksusuunnitelmaa. Kiitos yleisesittelijälle. Sitten lisätalousarvioesittelijä herra Depré, olkaa hyvä. Euh, merci de me donner la parole. Kiitoksia puheenjohtaja tarvitseeko nyt vielä puhua? Tilanne on kaikille selvä, kuten on monen kerran tullut esille. Me haluamme, että neuvosto suostuu tähän lisätalousarvioon numero kolme, joka on tullut komissiosta. Ja siinä pyydetään lisämaksusitoumuksia 4,7 miljardin edestä. Ja kuten sanoitte, tämä Sehän kompensoituu sitten näillä lisätuloilla, joita tulee yhdistysmaksuista ja sakoista, joita komissio perii. Eli jäsenvaltioiden ei tarvitse maksaa mitään rahoittaakseen nämä 4,7 miljardia. Mutta tietysti niiden pitää sitten luopua siitä, että he panevat omaan taskuunsa sitten näitä sakkomaksuja, joka johtuu siitä, että yhteisön säännöstöä ei ole noudatettu erityisesti mitä tulee markkinasäätöjen noudattamiseen sisämarkkinoilla ja siitä, että on käytetty hallitseva markkina-asemaa väärin. Me olemme aina puolustaneet tätä kantaa, me pidämme siitä kiinni ja tähän mennessä emme ole onnistuneet siinä, että neuvosto olisi samaa mieltä näistä summista, jotka mielestämme ovat tarpeellisia. Mehän olemme aina todenneet ja muistuttaneet tässä valiokunnassa, että jos pidämme tärkeänä näitä lisämäärärahoja vuodelle 2014 lisätalousarvion kautta, se johtuu siitä, että nämä varat ovat tarpeen, jotta vuoden 2015 budjetti on mahdollinen toteuttaa jos näitä maksumäärärahoja ei ole, niin sitten vuonna 2015 on sitten 500 miljardia maksamattomia laskuja, jotka sitten täytyy hoitaa. Eli nämä vuoden 2015 määrärahat eivät jälleen ole riittäviä. Eli sitten on taas uusi heikempi, heikentynyt tilanne näiden summien osalta. Ja se on sitten ehkä 23 miljardia tällä hetkellä, ja niistä tulee sitten 28 tai jopa 30 miljardia ja se sitten väistämättä johtaa jossain vaiheessa siihen, että maksu ei pystytä suorittamaan. Olemme täydellisessä umpikujassa. Ja tästä syystä olemme sanoneet, että ensin haluamme sopimukseen lisätalousarviosta vuoden 2014 osalta, jota te puolustatte, jota me puolustamme jäsenvaltioissa ja sanomme, että suostukaa nyt tähän se on kaikkien etujen mukaista, ja että joudu tästä mitään maksamaan kuitenkaan, mutta no niin, onkin seuraava kohta esityslistalla. Neuvosto käytti hyvin paljon aikaa yrittäessään ratkaista Cameronin ongelmia, eikä niinkään ole keskittynyt näihin maksamattomiin laskuihin, vaikka ne ovat hyvin suuria summia ja ne vaikuttavat EUn toimintaan ja uskottavuuteen. Ja sitten yksi hallituksen päämies ei ole tähän kiinnittänyt riittävästi huomiota. Nyt olemme käyneet näkemysten vaihdon. Onko aloitamme sen? Gaier, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kaikki voimme ymmärtää, että Euroopan jäsenvaltioissa on ongelmia löytää yhtenäinen kanta. Jos katsoo vaikka Saksan lehtiä, niin sieltä näkee, miten valtiosihteeri Kampeter on puhunut näistä asioista. Ja sitten on helppo ymmärtää, millainen tilanne jäsenvaltiossa on. Mutta hyvät kollegat, meidän tehtävämme ei ole ratkaista neuvoston tai jäsenvaltioiden ongelmia. Talo, kansallisissa budjeteissa on ongelmia, mutta myöskin EU-budjetissa on ongelmia. Eivätkä ne ole mitään mielivaltaisia, vaan se johtuu poliittisesta toiminnasta jäsenvaltioissa. Meidän täytyy katsoa, mitä perussopimuksissa on määritelty. Ja tästä syystä me emme voi vapauttaa jäsenvaltioita velvoitteista. Ymmärrän kyllä kansallisten talousarvioiden tilanteen. Siellä mietitään, millä tavalla EU-budjetista voidaan rakentaa kestävä. Mutta jäsenvaltiossa ei ole minkäänlaista vastuullisuutta näissä kysymyksissä. Hyvin paljon on puhuttu säästöistä ja toisaalta sitten, hyvät kollegat, voidaan nähdä, että kun kyse on neuvoston eduista, niin siellä mitään säästöä ei tehdäkään. Olemme nyt tilanteessa tuomioistuimessa, jossa kaikki tietävät, että siellä on tuomareita aivan liian vähän. Tuomioistuin ei pysty tällä tuomarimäärällä hoitamaan tehtäviään. 28 heitä on edelleen. Tilanne on nyt niin vakava, että EU on nyt joutunut syytteeseen. Siltä vaaditaan vahingonkorvauksia, koska tuomioistuin ei pysty toimimaan riittävän nopeasti. Eli tuomarin määrää pitäisi nostaa 40. No mitä neuvosto tekee? Se ei pysty sopimaan siitä, mihin nämä 12 lisätuomaria sitten sijoitetaan. No mikä on sitten ratkaisu tyypillistä neuvostoa? No tehdään 40 sitten 56, eli kerrotaan kahdella tämä määrä. No miten tämmöistä rahoitetaan? Ei siihen ole tullut mitään vastausta. Eli koska kyse on jäsenvaltioiden edusta, niin sitten säästöt eivät olekaan niin tärkeitä. Eli yhtäkkiä voidaankin sitten lisätä 16 tuomaria vielä tähän pyydettyyn määrään. Ja tätä taustaa vasten tämä on hiukan hankalaa nyt budjetin osalta, kun ajatellaan yksittäisiä jäsenvaltioita, siellähän puhutaan jatkuvasti siitä, että EU on huolehdittava siitä, että menoja rajoitetaan. Ja tämä nyt on ensimmäinen asia, jonka suhteen olen aika käärmeissäni jäsenvaltioille. Ymmärrän kyllä jäsenvaltioiden tilanteen, mutta en tiedä, miten tästä asiasta päästään eteenpäin. Siellä nyt on järjestäytynyt vastuuttomuutta Euroopan toimielimiä kohtaan. Ja minulla olisi nyt sitten ehdotus siitä, miten jatkamme neuvotteluita. Puheenjohtaja viittasi siihen, että tulevaisuudessa neuvostoissa voisimme lähettää sinne avustajiemme paikalle. No minulla on hiukan erilainen ehdotus. Jos on samanlainen tilanne kuin viime maanantaina, eli saamme huomata, että neuvostossa ei ole ketään edustamassa jäsenvaltioita – Eh, jäsenvaltioiden edustajia, ja että siellä ei kunnolla reagoida komission ehdotuksiin, niin sitten me voimme kyllä jättää tällaiset pitkät neuvottelut väliin. Itse olen ylpeä tästä talostamme Euroopan parlamentista, ja jos kuitenkin voidaan nähdä, että siellä on vain suurlähettiläitä paikalla, jotka ehkä jossain vaiheessa sitten tarttuvat puhelimeen ja ottavat yhteyttä ministeriin tai valtiosihteeriin ja puhuvat sitten komission ehdotuksesta ja ainoastaan tiedottavat heitä siitä. Ja sitten sieltä valtiovarainministeriltä, tuleeko häneltä myönteinen vastaus vai ei, siitä ei ole mitään takeita. Niin jos tämä on näin, niin sitten voimme kuunnella neuvoston kantan, mietimme hiukan, voimmeko sen ehdottua, sitten kerromme, mitä me haluamme, ja sitten lähdemme kotiin. Silloin mepeiltä ja tulkeilta ja kaikelta henkilöstöltä säästyy hyvin paljon aikaa ja rahaa. Eli tätä taustaa vasten voin vain korostaa sitä, että maksusitoumukset ja budjettikriisin ratkaiseminen EU:ssa sen pitää olla ehdoton painopistealue ja prioriteetti. Ja neuvoston puolella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ollut mitään ehdotusta, miten tämä maksukriisi ja talouskriisi voitaisiin vakauttaa, saati sitten, että näitä kasautuneita laskuja voitaisiin maksaa ja miten tästä maksukriisistä päästäisiin eteenpäin. Emme ole edes saanut mitään ehdotuksia edes vaka- tilanteen vakauttamiseksi, ja nyt täytyy miettiä sitten, miten tässä voidaan toimia ilman tätä erityisvälinettä, joka on tämän rahoituskaton ulkopuolella. Ja jos tässä vaiheessa neuvosto keskittyisi yhtä paljon näihin kysymyksiin kuin me, kuin tähän vaikeaan maksutilanteeseen esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Alankomaissa, niin ehkä siinä vaiheessa voitaisiin päästä näissä asioissa hiukan eteenpäin. Merci, Monsieur Fernandes. Kiitos, Fernandes. obrigado, Senhor Presidente. Alguma... Kiitoksia, puheenjohtaja Joitakin huomioita. Ensinnäkin aivan alusta asti parlamentti on ollut täysin yhtenäinen maksukysymyksissä. Toinen toteamus. Tätä vastoin neuvosto on aivan hajanainen. Tässä talousarvioasiassa sekä koskien sitä, miten tämä vakava maksuja koskeva ongelma ratkaistaan. Neuvostossa enemmistö hyväksyi ohjelmia ja hankkeita PK-yrityksiä ja nuoria varten, tutkimusta varten myös. Tämä sama enemmistö kuitenkin ei nyt anna lupaa suorittaa laskuja koskien näitä sitoumuksia, joita se itse on pyytänyt. Tässä on virhe, josta on päästävä eroon. Monet ihmiset ajattelevat, että parlamentti haluaa lisää rahaa. Tämä on väärin, tämä on virhe. Sitten on toinen ajatus, jonka mukaan parlamentti haluaisi ratkaista maksukysymyksen muiden asioiden kustannuksella. Ei pidä paikkaansa. Parlamentti haluaa, että Euroopan unionin talousarvio ei romahtaisi. Haluamme uskottavuutta toimielimille. Tämä on tärkeää. Tämän pitäisi kaikkien ymmärtää ja hyväksyä. Kyseessä ei ole mikään parlamenttiin yksin oikeuksin kuuluva tehtävä. Vuonna 2014 vaarana on, että 26 miljoonaa euroa jää laskuiden kautta maksamatta. Sitten on toinenkin asia, pöydälle, jonka kautta voitaisiin kuitenkin lieventää tätä mm, ongelmaa. Meille jäisi vain 23 miljoonaa velkaa kuitenkin, mutta on miten on. Neuvostolla on mm, rahaa näistä sakoista ja muista tuloista. Ei, ja nyt ei kuitenkaan neuvosto halua käyttää näitä varoja saks, laskujen ma- maksamiseen, vaan haluaa palauttaa, palauttaa ne kansallisille tileille. Koska jotkut ajattelevat niin, että parlamentti on se, joka haluaa, että, parla- että kun hallitukset maksaisivat globaalisti kuitenkin tämä talousarvio, joka meillä on, ottaen huomioon ylijäämät ja varaumat ennakoimattomia varoja varten, jos otamme nämä käyttöön neuvoston, neuvostolle jäisi maksettavaksi vain 142 miljoonaa euroa 28 valtiolle. Tämähän ei ei ole mitään, 0,001 prosentti budjetista Euroopan unionin talousarviosta. Sitten vielä yksi hyvin vakava asia. Haluamme kasvua, haluamme työllisyyttä, haluamme, että unionin talousarvio, joka liittyy monen mm, monivuotisiin rahoituskehyksiin, että sillä olisi tuloksia, että se menisi eteenpäin ja että vuonna 2014-2020 monivuotinen ra- rahoituskehys, että sitä pitäisi tota- toteuttaa ja näin ei ole. 2013 mm, käytetään edellisen vuoden maksuihin ja niin edelleen. Missä nyt ovat uudet hankkeet, uudet ohjelmat? Missä on parlamentin, komission ja neuvoston sitoutuminen – jonka nämä elimet tekivät kansalaisille, jotta saataisiin lisää työpaikkoja, että päästäisiin tavoitteisiin tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen, köyhyyden torjumisen aloille. Missä ovat nämä ohjelmat, jotka piti toteuttaa? Tämä on vakava ongelma. Ja se on hyvin helppo ratkaista. On hyvin helppoa myös toimia niin, että, että komissio ei ota enää uusia hankkeita. Ja on aika helppoa myös viivyttää kansallisten toiminnallisten ohjelmien aloittamista, mutta tällä on hyvin vakavia seurauksia. Ei parlamentti pyydä lisää rahaa monenvälisiin, monenvuotisiin rahoituskehyksiin, vaan parlamentti pyytää ainoastaan, että pidetään kiinni lupauksista ja pidetään kiinni näistä velvoitteista. Monsieur le Président, nous sommes en train de... Puheenjohtaja, me tässä koemme surullisen näytelmän. Kansalaiset katsovat meitä ja Eurooppaa. Tämä voisi naurattaa, jos tällainen näytelmä esitettäisiin jossakin kadulla, mutta tämä on nyt kyllä aika dramaattinen näytelmä. Kansalaiset esittävät kysymyksiä Euroopasta ja Euroopan tulevaisuudesta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Meillä ei ole oikeutta luovuttaa neuvoston vasta kappaleena tässä. Muutoin me avaamme ovet kaikille euroskeptikoille. Kun kyse on maksumäärärahoista, niin meidän täytyy pysyä loppuun asti tiukkoina. Muutoin me emme toimi vastuullisesti ja olemme syyllisiä. Minusta pitää mennä vielä pidemmällekin. Ei pidä unohtaa sitoumuksiakaan, maksusitoumuksia. Maksusitoumuskysymys on tulevaisuuden kannalta oleellinen. Jos me emme korosta tätä puolta, niin unionin budjetti vuosi vuodelta pienenee, kutistuu entisestään, eikä ole enää mahdollisuutta äh, vastata sitten siihen neuvoston jatkuvaan keskusteluun, että siellä käydään äh, esimerkiksi infrastruktuurista, kestävästä kehityksestä, koulutuksesta, nuorisokysymyksistä. Tätä keskustelua käydään kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki nämä jäsenvaltiot, jotka puhuvat kauniilla sanoilla, eivät kuitenkaan anna varoja tämän keskustelun ja sen aiheiden toteuttamiseksi. Täytyy muistuttaa siitä, että me myös seuraamme tarkkaavaisesti budjetin sitoumusmäärärahoja, maksusitoumuksia myös tulevissa budjeteissa. Toki me voimme ymmärtää jäsenvaltioita, erityisesti näitä niin sanottuja nettomaksajia, mutta kunnes nyt ei ole löydetty eurooppalaisia varsinaisia omia varoja, jos me emme pääse siihen tilanteeseen, että meillä on todella eurooppalaiset omat varat, niin tämä ongelma nousee pintaan joka vuosi. Meidän täytyy olla maksumäärärahakysymyksissä tiukkoina, mutta ei pidä unohtaa myöskään sitoumusmäärärahoja joiden pitäisi vastata niihin kauniisiin lupauksiin, joita jäsenvaltioissa annetaan. Pardelle. Pardelle. Mulțumesc, domnul președinte. Evident că sunt de acord cu tot ceea... Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin olla vain samaa mieltä kuin kollegat, mutta meidän pitäisi hyvin selväksi tehdä se, että neuvoston asenne on ikään kuin vasaran isku koko Euroopan perustuksille. Me olemme luottavaisilla mielellä. Mielestämme me voimme kyllä saada tämän maksuongelman ratkaistua. Keskustelujen aikana olemme tavanneet virkamiehiä, joilla ei ole edes neuvoston mandaattia. He eivät kunnioita meitä. Meidän on nyt vedettävä heidän hälytyskelloa ja todettava jäsenvaltiolle että tästä on tehtävä loppu. Meillä on kaikilla samantasoinen vastuu. Olemme tasa-arvoisia neuvoston kanssa näissä neuvotteluissa. Ei pidä unohtaa sitä, että emme me puhu tässä Euroopan parlamentin talousarviosta, vaan Euroopan unionin talousarviosta, jonka on Euroopan parlamentin hyväksymä. Olemme nyt varsinaisessa noidan kehässä. Maksuja ei mene jäsenvaltiolle, hankkeita siellä loppuun, investointeja ei voida tehdä. Ja jäsenvaltioiden taloudetkin tästä kärsivät jäsenvaltioissakin on vaikeuksia talousarvion kanssa. Tästä on pikaista keskusteltavaa ja vedettävä hälytyskello ja lähetettävä selkeä viesti jäsenvaltiolle. Olisi ehkä hyödyllistä, että meillä olisi Euroopan parlamentin virallinen kanta tästä asiasta. Tämä on liian kauan jo ollut tämä ongelma ja vielä aina vain uudelleen ja uudelleen tästä keskustellaan, mutta mitään ulospääsyä ja ratkaisua ei vaikuta näy- löytyvän unionin talousarvio kuitenkin on merkittävin osa-alue koko Euroopan unionista. Olisi ymmärtää, kuinka vakava ongelma on. Si, monsieur Viotti. Kiitos, Viotti. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietysti olen samaa mieltä, mitä sanoitte, ja erityisesti mitä esittelijä sanoi ja kollegat, jotka käyttivät puheenvuoron tästä hankalasta tilanteesta – ja siitä, mitä nyt sitten tehdään sovittelun jälkeen. Kaikki nyt on jo melkein tullut sanottua. Ennen kuin puhun muutamista ehdotuksista, haluaisin korostaa vaaraa, josta useaan otteeseen on puhuttu, kun ajatellaan sitä, miten tämä tilanne saattaa lisätä eurovastaisuutta kansalaisten keskuudessa. Tällä hetkellä meillä on näitä maksamattomia laskuja, ja osa kansalaisista on erittäin tyytymättömiä tähän tilanteeseen, mutta sen lisäksi on toinenkin Eurooppa-vastainen asenne. Me emme pysty vaikuttamaan kansalaisten mielipiteeseen ja selittämään, millaista työtä haluamme tehdä – ja miksi asioita tapahtuu esimerkiksi Italiassa? No ehkä teillä on hiukan enemmän onnea omissa maissanne, teillä on hiukan parempi lehdistö, joka paremmin tarkastelee eurooppalaisia kysymyksiä, en nyt tiedä. Mutta jotkut lehdet Italiassa sanovat, että iloiset euroedustajat, no me nyt emme ole erityisen iloisia maanantaina, mutta iloiset euroedustajat pyytävät jäsenvaltioilta yli 140 miljardia, jotta voi se maksaa omat laskunsa. Meidän pitää olla erittäin valppaina. Ja meidän täytyy puuttua lehdistön tilanteeseen ja sanoa, mitä tapahtuu, mistä keskustellaan. Ei kyse ole meidän kahvimaksuistamme tai vesipullomaksuistamme, vaan kyse on laskuista, joista olemme keskustelleet jo kuukausikaupalla. Eli tämä nyt oli ensimmäinen asia. Ja sitten toinen, muut asiat hyvin nopeasti. Meidän täytyy nyt pysyä yhtenäisinä valiokuntana ja parlamenttina. Ja tietysti meidän täytyy nostaa poliittisia panoksia ja käydä keskusteluita korkeammalla tasolla myöskin parlamentissa. Meidän täytyy valvoa sitä, että puheenvuorot aina pyrkivät siihen, että saadaan ratkaisuja, joihin tämän valiokunta pyrkii. Ja myöskin poliittisen painostuksen kautta meidän täytyy pyytää, että puheenjohtajavaltio Italia toimisi tehokkaammin kuin tähän mennessä. Ja sen pitää puhua asiantuntevammin. Sanon tämän nyt ihan rauhallisesti. Ja meidän pitää myöskin jokaisen meistä, jos nyt saan sanoa näin, meidän täytyy tehdä kotiläksymme myöskin omissa maissamme, jotta voimme puuttua tilanteeseen. Nyt ei enää ole aikaa minkään taktiikkaan tai taktikointiin. Nyt on hetki, jolloin kaikkien, erityisesti neuvoston jäsenvaltioiden, on kannettava vastuunsa ja tultava keskustelma meidän ja komission kanssa hyvin vakavamielisesti, eikä enää kuvitellen, että meillä olisi rajattomasti aikaa. Tämä on työ, jota mekin voimme tehdä omissa jäsenvaltioissamme ja voimme pyrkiä siihen, että voimme kansallisissa parlamenteissa selittää ja hallituksille selittää, mikä nyt on tilanne ja että nyt on aika tehdä päätöksiä, joista on hyötyä Euroopan kansalaisille. Kiitos. Kiitos. Edustaja Manka. Ďakujem, Pan predseda. Chcem sa poďakovať aj vám osobne, aj... Haluaisin kiittää teitä henkilökohtaisesti myös esittelijä ja muita kollegoja. Olimme näissä neuvotteluissa hyvin yhtenäisiä. Se on meidän vahvuutemme. Sama ei voi sanoa neuvostosta, vaikka neuvoston täytyykin vaikuttaa yhtenäiseltä, mutta sisäisesti näin ei ole. Jos pidämme linjastamme kiinni, niin kyllä lopulta menestymme tässä. Neuvosto ei maksa laskujaan ja näin ollen monet jäsenvaltiot joutuvat tilanteeseen, jossa ne ovat nettomaksajia, jolla on kielteisiä vaikutuksia näille maille tulevaisuudessa. Tämä taas pelaa euroskeptikkojen puolesta peliä ja uhkaa meitä. Nyt onkin ihmeteltävä, mistä rahat saadaan. Hyvin vaarallinen vaihtoehto on se, että osa neuvostosta haluaisi lykätä päätöstä ja, ja olla ja välttää lisävelkaa. Yksi vaihtoehto on väliaikainen talousarvio ja siihen saatetaan päädyttyä vaikka neuvosto ei olekaan yhtenäinen kannassaan tätä koskien. Siksi meidän on tehtävä per, parhaamme, jotta yhdessä komission kanssa voimme varmistaa sen, että neuvosto löytäisi toisenlaisen tavan rahoittaa unionia tulevaisuudessa niin, ettei enää oltaisi riippuvaisia siitä, täyttääkö, pitääkö neuvosto lupauksistaan kiinni vai ei. Siksi tarvitaan uusia omia varoja. Meidän on tätä työtä nopeutettava muusta. Tapauksessa tulevaisuudestakin tässä tulee merkittävä ongelma. Meidän on hyödynnettävä kaikkia valtuuksia, joita meillä on EU-tasolla, että voimme tehdä työtä tehokkaammin ja rahoituksen lähteistä saamme apua tulevaisuudessa. Si, Madame Kiitos, Hautala. Ja kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kiinnittää huomiota eräseen seikkaan, joka nyt ei ehkä auta tässä tilanteessa, mutta joka minusta on selvää, että siihen pitäisi paneutua. Tämän, kun Lissabonin sopimus on ollut voimassa viitisen vuotta, niin kolme kertaa sen viiden vuoden aikana olemme aivan samassa tilanteessa. Ja pyytäisinkin puheenjohtaja, että harkitsisitte sitä, että tehtäisiin jonkinlainen arvio siitä, että, että mikä tässä nyt oikein mättää, kun asiat joka kerta, melkein joka kerta menevät näin, näin solmuun. Ja voisimme ehkä sitten jatkoa varten saada jotain oivalluksia siitä, että miten, miten jopa viime kädessä perustamissopimuksia jossain vaiheessa tulisi muuttaa. Merci, Madame Souline. Predsedujoči, hvala eh, za besedo. Puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Halusin osallistua tähän keskusteluun. Mielestäni aihe on hyvin tärkeä. Te esittelitte meille aikataulutuksen ja tästä meille käy selväksi, että meidän on tavattava neuvoston ja komission kanssa vielä useampaan otteeseen. Toisaaltahan tämä on hyvä, koska me haluamme saada aikaiseksi meidän etujemme mukaisen lopputuloksen. Mutta toisaalta tämä aikataulu sinällään on sellainen, että neuvottelut tulee, tulevat olemaan hyvin vaikeat myös jatkossa. Jos me emme pääse sopimukseen, niin meidän täytyy sitten puhua ensi vuoden budjetista väliaikaisten 12 osien muodossa. Ja tällä välin joudumme pohtimaan sitä, minkälaisen viestin tämä välittää äänestäjille. Äänestäjät äänestivät meitä edustamaan täällä heidän etujaan. Maksamattomat laskut aiheuttavat ongelmia Euroopan unionin tilinpidossa. Ja me voimme todeta, että kyse on maksuissa kurinalaisuuden puutteesta. Tämä ei tietenkään ole rohkaiseva myöskään pk-yritysten näkökulmasta. Jos nyt olen ymmärtänyt kaiken aivan oikein, niin maksamattomat laskut ovat ikään kuin alkaneet jo vuonna 2010 kertyä. Ja edelleenkin ongelma on edessämme ratkaisemattomana. Minä pelkään, että tämä voi jatkua vielä tulevanakin vuotena ja seuraavina vuosina. Meidän on löydettävä ratkaisu, meidän on vakuutettava neuvosto myöntämään, suostumaan riittäviin resursseihin, jotta maksamattomat laskut voidaan maksaa. Toisaalta, jos lisätalousarviota ei hyväksytä riittävän pian, niin sitä kautta sitten vaarantuu käytännössä kaikki se, mitä budjetissa on tähän mennessä jo vahvistettu. Solidaarisuusrahaston ja globalisaatiorahaston varat. Katson nyt äh, ensi viikon Strasbourgin esityslistaa ja 25. päivä marraskuuta meidän pitäisi äänestää kaikista näistä mietinnöistä silloin täysistunnossa siis pitäisi näistä äänestää, mutta teknisesti, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin näin ei tule tapahtumaan. Miten me ilmoitamme kansalaisille, äänestäjillemme, että esimerkiksi äh, maanjäristyksen aiheuttamat ongelmat Kreikassa tai tulvat äh, Sloveniassa – eivät tule huomioon otetuksi avun muodossa, vaikka apua on kansalaisille jo lupailtu. Mehän olemme puhuneet tästä valiokunnassa jo. Olemme puhuneet siitä menettelystä, jonka kautta globalisaatio- ja solidarisuusrahastosta varoja otetaan käyttöön. Menettelyt ovat liian pitkiä, pitkällisiä, mutta nyt sitten neuvosto varojen käyttöönottoa vielä vitkuttelee. Puheenjohtaja esitteli meille aikataulun neuvottelujen etenemiseksi ja toivon todella, että pääsemme sopimukseen. Ja toivon, että maksamattomat laskut maksetaan, mutta tämän lisäksi kaikki muut varat saadaan käyttöön, mitä luvattu on. Kiitos. Bien, nous arrivons. Hyvä. Tämä näkemys sitten vaihdon päättyminen on nyt edessä ja kun ajatellaan tämä 300 miljardin investointipakettia, josta Juncker on puhunut ja eilen totesin brittilehdistölle äh, ranskalaisen ministerin sanoista. Hän oli todennut, että tarvitaan tuoretta rahaa, uutta rahaa. Ja mistä me oikeastaan puhumme? Puhumme 30 miljardista maksamattomia laksuja, jotka aiheuttavat ongelmia toimijoille, yrityksille ja haittaavat näin työllisyyttä ja kasvua. Me haluamme asettaa hallitukset vastuuseen, kantamaan vastuun niin, että ei todeta jäsenvaltioille, että tämä parlamentti tuhlailee rahaa meidän kantamme ytimessä on nimenomaan se, että kun kerta on sitoumuksia tehty ja kun sitten tulee maksun aika, niin kyllä täytyy kunnioittaa velvoitteita. Tästähän tässä on kyse. Kenties Junckerille voisimme antaa vielä mahdollisuuden äh, valmistella omaa budjettiaan, eikä niin, että joutuu sitten vain täytäntöön panemaan Varoson budjettia pohdiskelin sitäkin, että eikö hänellä voisi olla intressi löytää jonkinlaista synergiayhteyskohtia 2015 budjetin ja toisaalta tämän investointipaketin välillä. 300 miljardia, mistä ne sitten oikein otetaan? Osittain yksityisistä säästöistä, mutta mistä nämä yksityiset säästöt, säästövarat tulevat niihin hankkeisiin, joita komissio ehdottaa? täytyy olla jonkinlaista houkuttelevuutta niin, että sitten äh, kolmen Aan luokitus säilyy äh, tässä rahastossa. Ja sitten toteutetaan sellaisia hankkeita, joita markkinat eivät muutoin tekisi. Eurooppa tekee monen moista, mutta tämähän on tavallaan liiallista, koska markkinat olisivat sitten nämä joka tapauksessa toteuttaneet. Täytyy olla jonkinlaisia takeita, jotta markkinat toimivat. Joko takeet tulevat jäsenvaltioilta tai sitten Euroopan unionin taholta. Kenties täytyisi saada panos myös niistä varoista, joita on kertynyt takuurahastoon ja kautettiin käyttöön silloin, kun valtionvelkakriisi kriisissä kärjistyi ja tietyissä muissakin maissa. Ja katsotaan sitten, minkälaista demokraattista valvontaa saadaan ainakin minimimäärä. Toistaiseksi sitä ei ole. Nyt me emme ala keskustelua tästä 300 miljardin investointipaketista kuitenkaan. Kaikki me toivomme, että tämä ei ole vain tällaista sumuverhoa, vaan todella jotakin tapahtuu ihan konkreettisesti. maksukysymys ja erityisvälineet, jotka olisivat siis katon ulkopuolella, täytyy ottaa päätettäväksi korkeammalla mahdollisella tasolla. Naurettava kuva on nyt syntynyt sovittelujen kautta ja tämä kuva välittyy myös kansalaisille. Me pyydämme hallitusten ja valtion päämiehiltä sitä, että he toimivat johdonmukaisesti niin, että ei lähetellä vain muistioita valtiovarainministerit näkevät asian hyvin lyhyellä aikavälillä. Puhutaan siitä, että no, komissio ei hoida omia, omaa tätä varainhoitoaan kunnolla. Tämä on hyvin simplistinen käsitys asiasta. Georgieva varmasti omalta osaltaan pyrkii tähän korjauksen tekemään. Mutta kun ajatellaan teidän, teidän kotimaitanne ja vaalipiirianne, niin todella rohkaisen siihen, että selkeytätte eh, tilannetta myös ministereille ja hallituksille. Eivät he välttämättä ole kaikesta tästä tietoisia. Näistä erityisvälineistä eh, ei mitään tiedotusta anneta, koska suuren yleisön keskuudessa tämä on aivan käsittämätön asia. Mutta voimme todeta, että on velkoja, jotka vain siirtyvät vuodesta toiseen ja kasvavat. 2010 5 miljardia, lähestulkoon 30 miljardia tällä hetkellä. Eikä tämä voi jatkua tällä tavalla. Kun kuitenkin on ennakoimattomia varoja, tuomioistuin määrää sakkomaksuja ja tämä on aivan oikea aihe kyse on kilpailusta ja näissä tuomioistuinkäsittelyissä tarvitaan neljän vuoden aika. 2011 maaliskuussa tuomarit vaativat 12 lisäpaikkaa tuomioistuimeen, Gair tästä juuri puhuin. Ja hallitukset eivät pääse yksimielisyyteen. 12 ei ole sopiva summa, kun ajatellaan 28 jäsenvaltiota, eli he haluavat sitten enemmän näitä virkoja ja toisaalta Eurooppa vaatii sitä, että julkiset menot on saatava kuriin. Hyvin yksinkertainen viesti. Euroopan on kunnioitettava sitoumuksiaan ja velat on maksettava. Sitten kun on ennakoimattomia asioita, niin jäsenvaltiot eivät voi vain napata näitä varoja ja pyrkiä optisesti parantamaan omaa budjettivajettaan kun ajatellaan 30 miljardin velkoja, niin nehän täytyy lisätä sitten jäsenvaltioiden vajeeseen. Ei tietenkään 30 miljardina, mutta jos 15 prosenttia on maksuosuus, niin pitää sitten julkiseen velkaan lisätä 15 eh, prosenttia tästä 30 miljardista. Näin olisi nyt toimia myös luokittelulaitoksissa, kun ne arvioivat jäsenvaltioiden tilannetta. Me haluamme todella saada aikaan ratkaisu, mutta emme mitä tahansa ratkaisua. Kausi on alussa, tiettyjä periaatteita on kunnioitettava. Ensinnäkin parlamenttia on kunnioitettava ja parlamentin tekemiä sitoumuksia on kunnioitettava. No niin, toivon todella, että voimme loppuun saakka säilyttää yhtenäisyytemme. Parlamentti on yhtenäisenä vahva. Nyt käsittelemme asetuksen muutosehdotusta. Lisätalousarvio numero 6 sisältää 9,5 miljardin maksuosuuden jäsenvaltioilta ja sen, että lisää arvo ja BKTL-osuus määritettäisiin uudelleen. 9,5 miljardia. Komissio ehdottaa, että jaetaan 10 miljardia jäsenvaltioille. Ja tämä on tietyille melko monen lahja. Ne, jotka maksavat sitten enemmän, niin ei tietenkään ole aivan niin mukavaa kuin jos jotkut taas joutuvat maksamaan pienempiä summia. joillekin tämä on sitten lisätuloa kansalliseen budjettiin. 9,5 miljardin ja 10 miljardin välinen ero on 500 miljoonaa. Nämä tulevat sakkomaksuista, jotka jäsenvaltiot laittavat taskuihinsa. Edustaja Dupré, hän on esittelijä. Kaikki tämähän oli sitten astua voimaan ensimmäinen joulukuuta. Se ei ole nyt mahdollista. Ja neuvosto pyytää nopeutettua käsittelyä Euh, monsieur President. Puheenjohtaja, yksi täsmennys ensin näihin omiin varoihin. En ole ainoa esittelijä, meitä on kaksi esittelijää EPPstä. Lewandowski. Hän nyt ikävä kyllä ei päässyt tänään paikalle, mutta hän on sopinut tästä asiasta minun kanssani. Eli mikä on ongelma? Eli joka vuosi ennen ensimmäinen joulukuuta lasketaan uudelleen ja mukautetaan näitä lukuja, jotka liittyvät ALV-varoihin ja täydentäviin varoihin, eli nämä suorat maksut jäsenvaltioiden budjeteista EUn budjettiin. Ja kuten muistutitte tänä vuonna, nyt kun tämä mukautus tehtiin, se oli hyvin merkittävä summa, erityisesti tietyissä valtioissa. Tässä nyt on ollut erilaisia varauksia ja erimielisyyksiä, ja nyt sitten pitkien neuvottelujen jälkeen saatiin aikaan sopimus, eli summa on erittäin suuri tiettyjen maiden osalta. Ja yksi, josta nyt en puhu, mutta joka nyt on kaikkien mielissä, se on pitänyt suurta melua tästä asiasta, ja sanoi, että tämä on skandaali, että he eivät suostu maksamaan. No neuvostossa sitten muutama muu on samassa tilanteessa, koska yhdistynyt kuningaskunta ei ole ainoa, jota tämä mukautus koskee, eli että pitäisi maksaa lisäsummia. On myöskin Alankomaat, sillä Italia ja muutama muu maa, jotka ovat aika hankalassa tilanteessa ja jotka ovat pyytäneet lisäaikaa. No neuvosto on nyt sopinut tarkistuksesta, joka tehdään tähän asetukseen 1150 2000. Tästä nyt muistutettiin edellisessä kokouksessa, eli millaisia muutoksia halutaan tehdä. Eli käytännössä tämä tarkoittaa, että kun maksuja pyydetään tietyiltä jäsenvaltiolta, ne ovat liian suuria ja ylittävät jonkun kynnyksen joko jäsenvaltiolle tai sitten kaikkien jäsenvaltioiden osalta, joten on mahdollista jaksottaa näitä maksuja jäsenvaltiolta, jotka joutuvat kaivamaan kuvettaan ensimmäisen syyskuuta mennessä seuraavana vuonna. Ja Cameronin ei tarvitse nyt maksaa näitä kolmea miljardia, mikäli tätä ei hyväksytä. Tämä on sitten runsaat kaksi miljoonaa, jos tämä hyväksytään ennen ensi vuoden syyskuuta. Menettely neuvostossa on seuraava. Neuvosto voi muuttaa asetusta komission ehdotuksen pohjalta ja tällainen on tullut. Komissio on toiminut asianmukaisesti myönteisessä hengessä ja laatinut ehdotuksen neuvoston pyynnöstä. Ja sitten kun komission ehdotus on tiedossa, parlamenttia pyydetään antamaan lausuntonsa No, neuvosto tekee sitten mitä haluaa, ja samoin tilintarkastustuomioistuimelta pyydetään lausuntoa. Eli meiltä pyydetään lausuntoa, ja sen lisäksi meiltä pyydetään kiireellisesti lausuntoa. Eli haluttaisiin, että me otamme tähän kantaa, annamme lausunnon, otetaan sitten huomioon tai ei, marraskuun täysistuntoviikolla. Lewandowski ja minä ja varmasti monet kollegat ovat samalla kannalla, ainakin näin ymmärsin äskettäisestä koordinaattorin kokouksesta. Eli meidän ei tarvitse vastata tähän neuvoston ehdotukseen kiireellisesti. Me voimme antaa lausunnon, mutta emme kiireellistä lausuntoa. Tämä ei ole mikään kostoneuvostolle. Meille kiireellistä on se, että päästään nyt sopimukseen neuvoston kanssa lisätalousarvioista 2014 ja vuoden 2015 budjetista. Tähän mennessä meillä on ollut sellainen vaikutelma, että neuvosto on kiireellisesti käsitellyt näitä kansallisia kysymyksiä, eikä ole kovin kiireellisesti käsitellyt tätä yleistä EU-budjettia, eikä ole saanut aikaan yhteistä kantaa, joka olisi hyväksyttävissä parlamentilla ei 2014 lisätalousarvion osalta eikä myöskään vuoden 2015 budjetin osalta. Eli minun ehdotukseni on, ja toivo, tai toivoisin, että kaikki poliittiset ryhmät sitä tukemat. Siis tämä ei ole mikään kosto, vaan siksi, että meille muut asiat ovat kiireellisiä. Eli meidän pitäisi vahvistaa se, että me emme hyväksy tätä kiireellisyyspyyntöä, joka on tullut neuvostosta koskien tätä ehdotusta. Ja mielestäni meidän pitää tässä toimia yksimielisesti samalla tavalla kuin olemme toimineet tähän mennessä kaikissa neuvotteluissa neuvoston kanssa. Kiitos. Miksi kiireellisyys, jos tämä on kertaan takautuva? Miksi täytyy kiireellisesti hoitaa, jos tämä joka tapauksessa toteutetaan takautuvasti? Fernandes. Eh, Puheenjohtaja, kiitoksia. velat on kiireellisesti maksettava. Se on kiireellistä. Kiireellisiä ovat myöskin lisätalousarviot. Ne ovat pyörineet pöydillä neuvostossa jo pitkään. Eikä neuvosto ole vielä saanut aikaan kantaa. Nyt puhumme tässä asetuksesta, joka ei ole mikään uutuus. Kyseessä on neuvoston ongelma, neuvoston itselleen haluama ongelma omia varoja koskeva asetus hyväksyttiin neuvostossa juuri. Kuka antoi sitten tietoja jäsenvaltioiden BKTL? No jäsenvaltiot itse. Neuvostoa varoitettiin ajoissa. Neuvosto tiesi. Eikä tässä ole mitään ennalta arvaamatonta tässä asiassa. Ei mitään kiireellisyyttä. Toki on aivan selvää, että parlamentti on aina osoittanut hyvää tahtoa ja auttanut neuvostoa ratkaisemaan nämä puutteensa. Kuitenkin tällä hetkellä tilanne on se, että nämä kaikki lisätalousarvioesitykset liittyvät toisiinsa. Meidän olisi järkevissä aikarajoissa jopa kiireisesti tehtävä ratkaisu, mutta ei tässä neuvostolla ole mikään kiire. Lisäksi on sanottu, että se mitä nyt hyväksytään, että sillä olisi takautuvia vaikutuksia, e, niin tässä tilanteessa en todella ymmärrä, mistä moinen kiire neuvostossa. Tämä vain osoittaa, että neuvosto ei ole pystynyt tekemään työtään asioissa, jotka ovat todella tärkeitä Euroopan unionille ja todella kiireellisiä Euroopan unionille, eli maksut nuorille pk-yrityksille ja köyhyyden torjumisessa tätä samaa kiirettä ei kyllä näy, vaikka siellä kiirettä olisi. Merci, madame. Kiitos, Karja Sabal. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvin vähän tähän enää on lisättävää Depren hienon esityksen jälkeen, jota Lewandowski ja, ja Fernandes tässä vielä säistivät. Voin vain sanoa, että SND-ryhmä tukee tässä täysin sitä, että, kiinni, että käytämme ponnistelumme tärkeään asiaan, eli maksamattomiin laskuihin ja siihen, että saadaan aikaan talousarvio vuodeksi 2015 ja voidaan vastata näin todellisiin kiireellisiin tilanteisiin. On ollut aika masentava nähdä, kuinka ne, kova kiire neuvostolla on ollut päästä sopimukseen tässä asiassa ja sitten kuitenkaan mitään kantaa ei ole saatu asioihin, joita meidän pitäisi nyt käsitellä. Tai oikeastaan, jotka olisi pitänyt jo saada ratkaistua maanantaina ennen keskiyötä, eikä siinä onnistuttu, koska neuvostolla ei ollut kantaa. Joten tuemme täysin. Merci, et eh bien. Kiitos. Edustaja Dupré, mihinkä suuntaan mietintöä tämän pohjalta voidaan viedä. Ja Lewandowskille myöskin kiitokset. Euh, niin, muut poliittiset ryhmät, jos ne ovat vastahakoisia, niin haluaisin kuulla siitä. Olettaisin, että yleisesti ottaen olemme yksimielisiä tästä kannasta. Onko näin? Selvä. Kiitos. Ei teemme näin. Niin, yksimielisyys säilyy. Sehän on myöskin meidän valiokuntamme auktoriteetin tukena. No sitten käsittelemme globalisaatiorahaston varojen käyttöönottohakemuksia. Tämä rahastohan onnettomuuden jälkeen sitten puuttuu korjaamaan tilannetta eikä pysty ennaltaehkäisemään ikäviä tilanteita. Kyse on työpaikkojen menetyksestä, irtisanomisista. Ensimmäinen hakemus on edustaja Zannin esittelemä. Non, pardonnez-moi. Ei vaan, suokaa anteeksi. Ensimmäinen käsittelee Italiasta Whirlpoolia ja Viotti on tässä esittelijänä. Viotti, olkaa hyvä. Ah, grazie, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. on ehdottamassa asiakirjassa pyydetään, että globalisaation rahastoa käytettäisiin, jotta vastattaisiin Whirlpoolin tilanteeseen Pohjois-Italiassa. Kyseessä on yksi tärkeimmistä kodin koneyrityksistä Euroopassa kriisin takia ne Siellä on keskitetty tuotantoa vain muutamiin harvoihin kaupunkeihin. Spinigar on myös menetetty 108 työpaikkaa, jotka ovat Virpolin Virpolin työntekijöitä 502 ja on myös alihankkijoita mukana. Nyt on pyydetty 1,8 miljoonan tukea globalisaatiorahastosta, jolla katettaisiin 70 prosenttia kokonaiskuluista vaikeuksia olevien ja vaikeuksissa olevien työntekijöiden tukemiseksi. Kuten tiedätte, tämän tyyppiset mietinnöt ovat aika standardisoituja. Tästä puhutaan myös työllisyysvaliokunnassa. Tarkistusten jättämisen määräaika on 4. joulukuuta. Äänestys tässä valiokunnassa 11. joulukuuta ja äänestys seuraavassa täysistunnossa. Kiitoksia. Haluatteko käyttää puheenvuoron Biottiin asiakirjasta? Ei erityisiä kommentteja ilmeisesti. Voimme siirtyä seuraavaan. Puolan tilanteen hakemukseen. Olbrecht. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä pyyntö on tullut Puolasta heinäkuussa 2013 ja haluaisin korostaa, että pyynnön tarkistus on kestänyt yli vuoden. Eli yhden vuoden kolme kuukautta, ja mielestäni tämä on hyvin pitkä aika. Kyse on joukko irtisanomisista Fiat Auto Poland-yrityksessä 1450 henkilöä kuuluu tämän irtisanomisaallon piiriin ja lisäksi 250 henkeä alihankkijoilta. Ja meidän pyyntömme koskee yli tuhatta henkeä. Ja kokonaissumma on 1,25 miljoonaa. Tämä on 50 prosenttia tästä hankkeesta, joka on siis kokonaissummaltaan yli 2,5 miljoonaa euroa. Haluaisin korostaa, että ammattikoulutustoimiin on ryhdytty erinäisillä, erinäisissä tahoissa, ja tämä hanke on siis toteutettu, ja kulut on katettu Puolan hallituksen varoin, koska Puolan hallitus päätti olla odottamatta, vaan reagoida välittömästi. Eli kyse on oikeastaan siitä, että maksetaan näitä koituneita kuluja takaisin Puolalle. Kaikki nämä toimet on toteutettu menestyksellä, ja nyt kyse on siis siitä, että maksetaan takaisin näitä kuluja Puolan hallitukselle. Kyse on 560 000 eurosta, mutta tässä on yksi epäilys. Miksi tämä tarkistusprosessi on kestänyt näin pitkään? Tässähän joka tapauksessa on kyse kiireellisestä asiasta, eli näiden varojen käyttöönotto pitäisi toteuttaa nopeasti. Ja tästä äänestetään sitten joulukuussa. Kiitos. Merci. Kiitos. Määräaika tarkistuksille 4. joulukuuta kello 17 ja 11. joulukuuta äänestämme budjettivaliokunnassa täysistuntoon Strasbourgissa joulukuussa. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron Olbrichtin mietinnöstä? Ei kukaan. Voimme siirtyä seuraavaan mietintöön. Tämä liittyy Air Franceen, Ranskassa. Esittelijä Zanni. Si, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. 11. marraskuuta komissio hyväksyi ehdotuksen, joka koskee globalisaatiorahaston käyttämistä Ranskan hyväksi. Näin tuettaisiin irtisanottuja työntekijöitä ilmailuliikenteessä, matkailu, matkailuilmailu liikenteessä. Kyseessä on lähellä Air France KLM-yhtiö. Pyydetty summa on aika merkittävä. Kyseessä on melkein 26 miljoonaa euroa. Tällä rahoitettaisiin 50 prosenttia näiden työntekijöiden uudelleen koulutussuunnitelmista, mutta tämä summa on suuri juuri siksi, että irtisanottujen työntekijöiden määrä on hyvin su- suuri. Lähes 309, 3886 työntekijää on kyseessä viitekaudelta he, heinäkuusta 2013 lokakuuhun 2013. Jotkut työtyöntekijöitä irtisanottiin tämän jälkeen, mutta puitteista oli sama. Edeltävässäkin tapauksessa, samoin kuin tässä, Ranskan hallitus on jo nyt aloittanut ohjelman toteuttamisen. Siinä on tuki suunnitelmien työntekijöitä varten. Kyseessä on siis summien korvaaminen, jotka Ranskan hallitus on jo suorittanut. Euroopan ilmaliikennetilanne on erittäin vakava, kuten tiedämme. Se on kärsinyt kriisistä merkittävimmät vaikutukset näkyvät kahdella tasolla. Markkinaosuuksia kaikkein suurimmat eurooppalaiset operaattorit ovat todella menettäneet eh, markkinaosuuksia ja, ja halpalentoyhtiöt ovat eh, kasvaneet paljon eh, Persianlahdella. Ja toinen asia, joka on otettava huomioon, josta tämä kriisi johtuu, koskee polttohintojen, polttoaineiden hintoja vuodesta 2008 alkaen hinnat ovat nousseet merkittävästi ja ne ovat vaikuttaneet yritysten kokonaiskustannuksiin. Tarkistusten jättämisen määräaika on 4. joulukuuta, 11. päivä joulukuuta äänestysvaliokunnassa täällä ja sitten täysistunnossa äänestämme joulukuussa. Kiitoksia. Si, eh, monsieur. Kiitos. Donano on varjoesittelijä. Eh, niin olen pitkälti samaa mieltä Sanin kanssa. Kyse on todellakin tärkeästä prosessista. Tämä koskee teknologiaa, materiaaleja, palveluita. Ja tässä on hyvä esimerkki globalisaatiosta. Eli on yhtiöitä, erityisesti Persianlahden yrityksiä, ja toisaalta on eurooppalaisia yhtiöitä, jotka ovat kärsineet tästä uudesta kilpailusta. Eli meidän täytyy vastata Ranskan hallituksen pyyntöön. Eli olen hyvin pitkälti samaa mieltä Zanin kanssa useita puheenvuoropyyntöjä. Yeah. Um, look, and, and principle, obviously, we're all quite supportive of. Periaatteessa kaikki varmasti puhuu, tuemme tätä globaalista rahasta. Minulla olisi vain kysymys myös komissiolle. Kyseessä on ammattiyhdistykset, jotka ovat olleet konsultaatiossa koskien tätä pyyntöä. Tämä on meille suurta huolta aiheuttava asia, mikäli hakemukset on tehty muodollisissa rahaston laillisissa puitteissa, niin, niin ammattiyhtiöiden, ammattijärjestöjen osallistuminen tässä on kuitenkin oltava selkeä. Voisitteko tätä vähän vielä selventää? Merci, Madame Vanna. Kiitos, Vanna. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin olen mukana tässä työryhmässä työllisyysvaliokunnassa. Ja kertoisin, että meistä tämä tapaus on hiukan hankalampi kuin muut. Ei siksi, etteikö se olisi korrekti, vaan tämä osoittaa, kuinka hyvä on, että meillä on muutettu sääntöjä. Tämä tapaus tapahtui puitteissa, jolloin vielä ei ollut tätä 35 prosentin rajaa, ja tässähän nähdään, että tässä on nyt epäsuhta, kun katsotaan toimia, millä tavalla eli miten pitäisi edistää näitä aktiivisia työmarkkinatoimia. Ja tässä on erittäin suuri summa näistä suorista maksuista, 70 prosenttia suoraa palkkatukea. Ja totta kai me tuemme näitä tukia työntekijöille, mutta kun katsotaan uusia sääntöjä, niin tällainen summa ei enää olisi mahdollinen. Se nyt on tässä vielä ihan oikein, mutta tulevaisuudessa tällaisia pyyntöjä ei voi enää hyväksyä. Merci, Monsieur Ashworth. Um, chairman, I'm just slightly curious. Puheenjohtaja, minä olen vain hieman utelias tämän suhteen. Panin merkille, että syyt tälle hakemukselle olivat ensinnäkin aggressiivinen kilpailu Persianlahden toimijoiden taholta ja nousevat polttoainekustannukset. Miksi tämä on sellainen asia, joka koskee pelkästään Air Francea? Eikö tiukka kilpailu koskee vaikkapa Lufthansa ja muita lentoyhtiöitä. 26 miljoonaa on paljon rahaa tälle alalle. E- eikö olisi järkevää, että kompensoitaisiin kaikkien lentoyhtiöiden tilannetta, myös Lufthansan tilannetta. Ja jos näin ei ole, niin kyseessä on vain sitten markkinoita vääristävä tukiainen, ja sehän ei ollut alkuperäinen tarkoitus globalisaatiorahastossa. En tietenkään ole eh, en, en kärsi sympatian puutteesta näitä henkilöitä kohtaan, mutta kyllä täytyy alkuperäisiin sääntöihin puuttua tässä globalisaatiorahastossa ja välttää markkinoita vääristäviä tukiaisia. Niin. Fernandes. Hyvin lyhyesti. tästä globalisaation rahastosta. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että kyseessä on täydentävä rahasto. Se ei korvaa muita rahastoja, kuten kohesiopolitiikan rahastoja. Tällä rahastolla autetaan työntekijöitä. Me emme voi tietenkään ottaa jäsenvaltioiden paikkaa. Tällainen rahasto meillä nyt on. Sitten otamme kantaa konkreettisiin tapauksiin. Jos yksi jäsenvaltio tekee pyynnön, ja toinen jäsenvaltio voisi tehdä tällaisen pyynnön, koska se on samassa tilanteessa, mutta ei kuitenkaan tee pyyntöä, niin emmehän me voi silloin kritisoida tai olla tukematta tapausta, joka odottaa päätöstä sitä varten, että ehkä muillakin olisi ollut tämä sama tilaisuus, mutta he jättivät sen käyttämättä. Sääntöjä on noudatettu. Täällä on mahdollisuus ratkaista tilanne minä en oikeastaan näe, mikä ongelma tässä on. Olen jopa sitäkin mieltä, että tällaista kriteeriä voitaisiin soveltaa, mikäli tulisi pyyntöjä muilta jäsenvaltioilta. Minun mielestäni tämän pitää olla menettelymme. Meillä on asetuksen mukainen pyyntö, eikä meidän pidä huolehtia siitä, onko samantapaisia ongelmia mahdollisesti muissakin jäsenvaltioissa – niin, että ne sielläkin mahdollisesti voitaisiin varoja rahastosta pyytää. Merci, Monsieur Geyer. Kiitos, Geyer. Haluaisin vastata tähän konkreettiseen kysymykseen. Jos Lufthansa olisi ongelmissa, niin tietysti sitten viranomaisten pitäisi esittää tällainen pyyntö, mutta näin ei ole käynyt. Eli ei ole mitenkään kilpailu vääristävä, jos autetaan irtisanottuja työntekijöitä – Saksassa tilanne on se, että lentäjillä on ammattiyhdistys ja siellä on nyt sitten ollut lakkoja, kun työolosuhteet ovat muuttuneet. Ja jos ajatellaan nyt tilannetta, jossa Lufthansan henkilöstöä pitäisi irtisanoa, niin se on sitten Lufthansan johdon päätös, eikä se liity mitenkään EU-hun, tai Saksan hallitus ei siihen voi päättää, mutta sitten näitä irtisanottuja pitää auttaa. Se on valtion ja EUn tehtävä, ja se ei mitenkään liity kilpailun vääristymiseen. Haluaisin esittää poliittisesti epäkorrektin huomion. Paljonko maksoi viimeisin Air France lentäjän lakko? Se maksoi äärettömän paljon. Airbussejahan tilattiin paljon. Persialahden yritykset ovat niitä tilanneet ja tästä sitten on syntynyt melkomoinen kilpailuasetelma. Ne ovat tilanneet parhaita mahdollisia e-basseja. Mutta sitten henkilöstön säännöissä ei ole mitään yhteistä sen kanssa, Äh, kun ajatellaan henkilöstöä, joka lentää eurooppalaisilla lennoilla. Eli tämä liittyy globalisaation mukanaan tuomiin ongelmiin. Onko globalisaation rahaston puututtava silloin, kun ei ole enää mitään tehtävissä, kun työpaikat on menetetty, vaiko voisiko se puuttua jäsenvaltioiden toimien tueksi kilpailukyvyn parantamiseksi ja irtisanomisten ehkäisemiseksi. Mitä globalisaatio tarkoittaa? Sittenkö puututaan, kun kaikki on jo rikki? En oikein pysty sopeutumaan siihen, miten tämä globalisaation rahasto voisi tuoda hyvää tätä kautta eihän se ole edes mikään mm, hätäratkaisu tai ambulanssi, joka tulee, vaan, vaan se on sitten jo rumiavauksen tekevä lääkäri siinä asemassa. Eli tarkoitus on ennaltaehkäistä irtisanomiset. Dare I suggest, Chairman, here. Haluaisin ehdottaa, puheenjohtaja, että teollisuuden osalta Euroopassa, joka on täysin kadonnut ja lähtenyt muualle tai hävinnyt kilpailun alalta, niin minulla kyllä on sympatiaa heitä kohtaan. Kun ajatellaan kokonaisia yhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia vaikka hiilen kaivoksista, niin olen sympat- sympatisoin heitä, mutta tässä kyetään nyt siitä, miten suuret yritykset pystyvät mukautumaan ja tekemään oikeita hallinnollisia päätöksiä kaupallisesti, jotta ne pystyvät kestämään suurta globaalia kilpailua. Jotkut yritykset tähän pystyvät, toiset eivät. Ja minusta vaikuttaa, että otan nyt esille kysymyksen, eikö tässä nyt kompensoida yritystä, joka ehkä on hyvin hitaasti ajatellut tätä globaalia kilpailua hallinnollisesti, koska Lufthansa esimerkiksi on pystynyt tekemään oikeita, vaikeita hallinnollisia päätöksiä ja on pystynyt kestämään kilpailua, mutta tässä on sitten toinen yritys, joka ei ole tehnyt näin. Ja tämä on sitten hyvin surullinen seuraamus työntekijöille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja tunnen sympatia heitä kohtaan, mutta nyt täytyy vain miettiä, mikä on tämän rahaston tarkoitus. Jos koko ala häviää, niin ymmärrän kyllä, mutta jos yrityksessä ei ole tehty oikeita hallinnollisia päätöksiä, niin täytyy vain miettiä, millaisia painopistealueita meillä on. Yritys hiljan on tehnyt ehdotuksen siitä, että se sopeutuisi nimenomaan kilpailuun ja perustaisi lentoyhtiön tytäryrityksenä ja tämä sitten käynnisti lakkoliikkeen. Ja kustannukset olivat suuremmat kuin tämä apukonsanan. Miten me voimme toimia tässä pedagogeina rakenneuudistuksessa ja sopeutumisessa niin, että sopeututaan globalisaation? Niin, tässähän on kaksi kysymystä. Ensinnäkin se, joka koskee näitä irtisanottuja työntekijöitä, joita on tuettava, ja sehän on tämä mietinnön tarkoitus. Ja toinen kysymys tietenkin, koska sitä pitäisi katsoa kauemmassa ja pohtia näitä, mitä täällä on puhuttu. Hautala ja sitten... I, I think I welcome this discussion because... Kiitoksia, olen oikein iloinen tästä keskustelusta. Huomaan kyllä, ja havainnoin tätä eurooppalaisten lentoyhtiöiden tilannetta. Olin Suomen hallituksessa vastuussa valtionmistaisesta yhtiöstä ja näin kyllä, kuinka Finnair siellä kärsi. Se on 60-60 prosenttisesti valtionomistuksessa. Hyvin harvoja valtionomistajia yhtiöitä enää on, koska yksi toisensa jälkeen ne menivät konkurssiin puheenjohtaja, olette varmasti varsin oikeassa, kun kysyitte tämän peruskysymyksen, kuinka Euroopan unioni voisi paremmin tukea lentoyhtiöiden sopeutumista globalisaatioon, kun nämä halpa lentoyhtiöt ovat todella merkittävä haaste. Sitten täällä on myös kollegoita, jotka puhuivat yhtiöiden hallinto- ja johtokyvystä, ovat kovin, kovin oikeassa. Jotkut yhtiöt ovat pärjänneet paremmin kuin toiset Kysymys kuuluukin, että kuinka johtajat pystyvät vakuuttamaan kumppaninsa ja ammattiyhdistykset eri henkilöstöaloilla ja pääsemään sopimuksen jotkut yhteyt pärjäävät paremmin kuin toiset. Sassa oli hyvä esimerkki. Kaksi vuotta sitten siellä oltiin hyvin lähellä konkurssia ja sitten sanottiin, että nyt on viimeinen mahdollisuus. Kerroimme henkilöstöryhmille, että että 20 prosentilla lasketaan johtajien palkkoja ja muuten ei selvitä. Ja sitten saatiin aikaan käytäntöjä, ehkä on parempiakin käytäntöjä, mutta nämä toimivat. Merci, madame. Pour clore, je... Kiitos. Miten komissio on toiminut, siitä kuulemme lopuksi vielä. Ja miten yhteistyötä on tehty henkilö, henkilöstön kanssa? Euh, euh, euh, Kun puhutaan tästä Puolan tapauksen käsittelyajan pituudesta, on totta, että hiukan aikaa kului, mutta täytyy muistaa, että osa lisätiedoista, joita pyydettiin, saatiin vasta tämän vuoden kesäkuussa. Eli vasta sen jälkeen voitiin sitten valmistella tämä koko tapaus ja päästä tähän tilanteeseen. Sitten Neriadan kysymys, eli kuultiinko ammattiyhdistyksiä E-Fransin tapauksessa. Heitä kuultiin kyllä, ja sitten heidän kanssaan laadittiin paketti. Työmarkkinaosapuolet olivat tässä mukana. He ovat olleet mukana tässä prosessissa. No sitten vastaus tulikin Ashfordille, eli onko tämä sitten valtion tuke vai ei. No ei, ei todellakaan. Air e. France edelleen joutuu noudattamaan juridisia velvoitteitaan ja sopimusvelvoitteitaan näiden irtisanomisten osalta, eikä tämä ole vääränlaista apua, vaan tällä autetaan työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja heille luodaan palveluita, joiden avulla he voivat sitten löytää vaihtoehtoisia työpaikkoja työmarkkinoilta. No sitten nämä kysymykset toistuvat jatkuvasti, eli mikä on globalisaatiorahaston rooli? Pitäisikö sillä ennaltaehkäistä näitä tilanteita? Ja EU-budjetissa on välineitä, ja siellä katsotaan myöskin rakenteellisia kysymyksiä, oli kyse sitten sosiaalirahastosta tai Euroopan aluekehitysrahastosta, ja siellä yritetään sitten pitkämmällä, pidemmällä aikavälillä puuttua näihin olosuhteisiin, joilla saadaan luotua kilpailukykyä, työtä ja kasvua EUn talouteen kokonaisuudessaan. Ja EUn globalisaatiorahasto on lisä apu, kuten Fernandes sanoi, eli se ei korvaa mitään kansallisia suunnitelmia. Se on ylimääräistä tukea näille irtisanotuille työntekijöille. Ja sitten Gajerin kysymys. Jos jäsenvaltiosta ei tule mitään erityistä pyyntöä näiden varojen käyttöönoton suhteen, niin ei komissio tietenkään voi itse tällaista aloitetta tehdä. Kiitos. No niin. Oikein hieno keskustelu tästä käynnistyi. Meillähän on tammikuun, helmikuun vaihteessa seminaarikin tiedossa aiheesta. Ja teemme täydentävää työtä. budjettimenettelyn kautta, mutta tämä todella on tärkeä keskustelun aihe, sopeutuminen globalisaation. Siirrymme Monika Vanan mietintöön. Ja kyseessä on Odusevs Fokas Kreikasta ja sen hakemus. Kiitoksia, puheenjohtaja. Suokaa anteeksi. Suokaa anteeksi, edustaja Vana. Pyydän teiltä ymmärtämystä. Tämä mietintö saatiin tietoon vasta eilen illalla vastuuhenkilö oli poissa ja tämä johtuu tästä ja budjettiasiat vielä vaikeuttivat tilannetta. Eli näin myöhään vasta pääsimme tiedottamaan tästä mietinnöstä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. Ich hatte Kiitoksia. No, ei kuulokkeita päässä, mutta kyse on tässä, siis kun verrataan tähän tapaukseen, joka oli pienempi. Nyt on Kreikan tapaus. Odysseus Fokas yritys, vähittäiskaupan osalta. tuon on suuri vähittäiskauppa, joka nyt kriisin takia on huomannut, että kysyntä on vähentynyt ja että sen liikevaihto supistui huomattavasti viime vuonna. Ja 600 työntekijää jouduttiin irtisanomaan ja nyt on pyydetty tukea näille työntekijöille. 600 on siis irtisanottu tämän neljän kuukauden aikana, ja kyse on kuudesta miljoonasta eurosta, jota on pyydetty, eli 60 prosenttia koko investointisummasta, jonka Kreikan viranomaiset ovat toteuttaneet työmarkkinatoimien puolesta. Ja tähän on otettu varan, varoja myöskin nuorisotyöllisyyshankkeesta nuorille, jotka on irtisanottu he saavat työmarkkinapoliittista tukea seuraavan kahden vuoden ajan ja tämä koskee 29 prosenttista naisia, koska kuten tiedämme vähittäisalan, vähittäiskaupan alalla on hyvin paljon naisia töissä. Ja myönteistä on se, miten nopeasti Kreikan viranomaiset ovat reagoineet tilanteeseen. Ja pyyntö Kreikasta tuli 29. heinäkuuta. Ja Kreikka on jo ryhtynyt toteuttamaan toimia, jotta se pystyy auttamaan näitä työntekijöitä. Lokakuussa tehtiin näin ja sitten komissio teki marraskuussa myönteisen päätöksen, eli tämä kuuluu globalisaatiorahastosääntöjen piiriin. Eli tässäkin tapauksessa menettely on se, että 14. joulukuuta mennessä on määräaika tarkistuksen jättämiselle ja 11. päivä joulukuussa tästä päätetään ja sitten myöhemmin täysistunnossa. Kiitos. Kiitos. Onko kommentteja? Ei kommentteja. Voimme siirtyä äänestämään mietinnöistä, jotka on jo aiemmin esitelty ja joissa ohjelmassa on se, että otamme kantaa äänestämällä nimenomaan tänään. Ensimmäinen näistä on Suomen tapaus Esittelen ja Sarvamaa. STX Rauma. Tarkistukset on teille välitetty. Tarkistus 1 kohtaan 3a. Tämähän on jo katettu. Sitten kohdassa 4. Esittelijän tarkistus. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? tarkistuksista, joita hän ehdottaa. Ah, oh, pardonnez-moi, pardon. Ah, suoka anteeksi, suoka anteeksi. Hän on ottanut kantaa ja ilmaissut kantansa siis. Hän puoltaa vahvasti tätä tarkistusta. Äänestämme puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Ei ole vasta eikä tyhjää ääniä. Kohta viisi. Tarkistus kaksi. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Kolme vastaääntä. Tyhjiä ei ole. Tarkistus kolme. Esittelijä puoltaa puolesta. Kaikki kädet taisivat nousta. Ei vastaääniä ilmeisesti. Eikä tyhjäkään. Tarkistus 5. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet vastaan. Ei näyttäisi olevan eikä tyhjäkään. Sitten tarkistus 6. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Kolme vastaääntä, ei tyhjä. Sitten tarkistus 7. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Ei tyhjiäkään taida olla. Ja nyt voitte ottaa kantaa koneäänestyksellä koko tekstiin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Näin muutettu mietintö on hyväksytty äänin 19.3, ei tyhjiä ääniä. Sitten GAD, Ranska, mietintö. Esittelijänä Anneli Jätteenmäki. Onko kommentteja tarkistuksista, joita hän ehdottaa? Hänellä ei ole kommentoitavaa, joten voimme siirtyä äänestämään. Tarkistus kaksi. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Pardon. Qui est contre? Vastaanit. Tyhjä. Uskonpa, että se oli hyväksytty. Sitten kohta kuusi. Esittelijä puoltaa tätä tarkistusta puolesta. Vastaan. Äänestämme koneella, jos teille sopii. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 16.9. Kohdassa. Niin, olkaa hyvä. Mr. Chairman, I just don't... Anteeksi puheenjohtaja, minulla ei ole äänestyskorttia. Voisitteko ottaa huomioon ääneni, kun äänestän vain kättä nostamalla? Mais vous étiez suppléante de... Mutta tehän olitte varajäsen. D'accord. Selvä. Te äänestitte puolesta. Contre, donc ça ne change pas. Vastaan, no ei se muuta juurikaan. Eli 15.10. 16.10. Sitten, hetkinen, Tuohan jo äänestettiin. Niin, kohta kuusi. Tarkistus kolme. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. No niin, koneella äänestämme, jos sopii. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja vous ajouterez une, on ajoutera une voix négative. Niin, eli lisätään tämä yksi ääni. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 11 vastaan. Hyväksytty. Sitten 14a, tarkistus 4. Esittelijä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Kolme vastaan. Tyhjä. Ei tyhjä. Hyväksytty. Sitten 14a ja tarkistus 5. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohdassa. Hetkonen, hetkonen 15 nyt, eikö niin? Eli A puolesta koneella äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 18.8. Mikä teidän kantanne oli? Yhdeksän oli vastaääniä. No sitten tarkistus seitsemän. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Vastaan. Ei vasta ääniä. Tyhjä. Pardonnez-moi, il était... Il, il, il est couvert. Niin, se oli katettu. Suoka anteeksi. 15a uusi. Couvert aussi? Sekinkö on katettu? Ei sitä ole katettu. 15a. Esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. 15a. vastaan. Hylätty. 15a, tarkistus 9, ja puoltaan, puolestaan, että vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10, esittelijä puoltaa, puolesta. Vastaan. Kolme vastaääntä, ei tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 11 esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Ei vasta ääni eikä tyhjiä. Tarkistus 12 esittelijä vastustaa. Puolesta äänet. Vastaan. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Scrutin clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 16, 6. Neljä tyhjää. Mikä oli teidän? Aha, myönteinen, eli puoltoääni. 17, 6. Sitten tarkistus 13. Esittelijä puoltaa puolesta äänet. Vastaan. Ei vastaa ääniä eikä tyhjiä. 16a, 14 puolesta äänet. Vastaan. Ei tyhjiä. 15. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaksi tyhjää ääntä. Sitten 16b, tarkistus 15 Siitäkö äänestettiin jo? No niinpä. EA. Tarkistus 1. Esittelijä puoltaa puolesta. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Considérant EA. EA. Tarkistus 1. <laughs> No, meidän semaine dyra. Niin vaikea viikko tämä oli. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 19.7. Ja sitten kokonaisena tämä teksti näin muutettu ja nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 23 3. 24 3. Nyt siirrymme Fernandesin mietintöön. Depre, olkaa hyvä. Niin, ennen äänestystä olisitte halunnut puheenvuoron, tai haluaisitte puheenvuoron. Fernandesilta ensin kysyisin, onko hänellä kommentteja. Hänellä ei ole. Töpre, olkaa hyvä nyt. Uh, monsieur le Président. Niin, puheenjohtaja, voisin selvittää tätä vähän erikoislaatuista äänestystä. ALDE-valtuuskunnasta varjo esittelijämme on herra Torvalsi, joka valitettavasti ei voi olla paikalla nyt hän arvostaa suuresti kollega Fernandesia, mutta hän on kuitenkin tehnyt laskelmia ja päätynyt siihen, että se mitä meitä pyydetään tulee täällä hyvin kalliiksi Euroopan unionille. Hänen laskelmiensa mukaan tehän tiedätte, että Euroopan unionin on tuotava varoja kalastuskiintiöitä varten, niin hän pääsi siihen tulokseen, että yhtä euroa investointirahaa Euroopan unionilta tästä tulisi vain 45 senttiä takaisin jokaista euroa kohti, joten hän pitää tätä huonona sopimuksena Euroopan unionille. Äänestämme tässä hieman erikoislaatuisesti. Hän pyysi, että tukisimme hänen järkeilyään. Äänestämme hänen tarkistuksestaan yksi ja tuemme sitä. Tuemme, se varmaankin hylätään, mutta tuemme sitä. Ja kun ta- tarkistus on hylätty, niin tuemme kyllä loppuäänestyksessä tekstiä Tämä oli vain merkkiä herra Turvalsin pyynnöstä. Hän halusi selvittää, minkä luonteisia sitoumuksia EU joskus tekee. Kiitos, Fernandes. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me olemme jo keskustelleet tästä. Ja tällä hetkellä nyt äänestetään. Varmasti äänestysselitykset sitten tehdään lopuksi, jos on tarpeen. Eli jos halutaan jatkaa keskustelua tästä, niin tehdään se nyt sitten ja äänestetään sen jälkeen. Nämä summat ovat aika pieniä, kaikki on täysin perusteltua, mutta jos meidän pitää jatkaa tätä keskustelua, niin jatketaan sitten. Sen jälkeen voimme sitten jatkaa keskustelua ja ei nyt äänestyksen aikana pidä keskustella tällaisista kysymyksistä. Äänestysselitykset yleensä tehdään äänestyksen jälkeen. Euh, niin, näin ollen. Edustaja Dupré. Äänestys ja, ja vuoropuhelu tässä ikään kuin yhdistyvät. Me äänestämme tarkistuksesta yksi Turvalds. Esittelijä vastustaa tarkistusta. Puolesta äänet. Vastaan. <laughs> L'amendement est repoussé. Niin, hylätty nyt koneäänestys koko tekstistä näin muutettuna. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Pardon? Alors on y va? Oui. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Yksi ei ole vielä äänestänyt. No niin. Äänestys päättyy. Kaikki ovat äänestäneet. Tulos on tässä. 18 puolesta, 5 vastaan. Me siirrymme nyt pääluokkaan kolme siirtoihin. Pré, olkaa hyvä. Voulez-vous... Votre micro n'est pas connecté, monsieur Depré. Mikrofonin ei ole päällä, Depré. No koitan nyt rauhoittua tuon edellisen eh, Jose Fernandesin suunnalta tulleen tulituksen jälkeen. No, ei tässä ole paljonkaan ongelmia näissä siirroissa. Tässä on kaksi asiaa, 36 ja 38. Nämä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa rahoitusvarat, joiden kautta voidaan täytäntöön panna päätökset, jotka juuri olemme tehneet tässä asiassa. Mikä tämä sana nyt tässä olikaan, tämä, jolla tämä globalisaatio tukiasia ja sopeutus Tämä oli siis siirto numero 36 ja 38. Sitten 39 siirto on hyvin pieni, 1,2 miljoonaa euroa. Kyseessä on Euroopan lääkevirastolle tehtävä siirto. Käsittääkseni varoja on maksujen puolella saata liikenevenä Euroopan lääkevirastolle olisi erittäin hyödyllistä, jos ne siirrettäisiin Eurojustille – jonka on tehtävä tiettyjä sopeutuksia koskien palkkauksia ja eläkkeitä. En siis vastusta tätä omalta osaltani. Sitten tämä siirto numero 42. Pyydän, että komissio sopii Greslen kanssa, koska hän on pyytänyt lisää tietoja. Oli miten oli, emme äänestä sitten nyt, koska niin minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan ja äänestämme siitä seuraavassa kokouksessa. Hyvä. 36 ja 38. Varmaankin ne, valiokunta on esittelijän kannalla. Puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Kolme vastaääntä. Tyhjiä ei näyttäisi olevan. 39 sitten palataan. Sur le 39, votre avis est également favorable. Eli kantanne on myönteinen myös 39. Bien, alors sur le 39. No niin, 39 puolesta äänet. Vastaan. Ei vastaan ja eikä tyhjää. Näin on päätetty. Holmeier ja muut pääluokat. Tässäkin on kyse siirtoehdotuksista. Olkaa hyvä. Anderen Sektionen haben wir beim... Muissa päälukiossa alueiden komission osalta on yksi tapaus. Siellä on ollut koulutusta uusille jäsenille lainsäädäntökauden jälkeen ja sieltä puuttuu 5000 euroa ja ne pitäisi nyt sisällyttää budjettiin, eli se nyt ei ole mitenkään ongelmallinen. Sitten tilintarkastotuomioistuin siellä on siirtoja neljä tarkalleen ottaen yksi tämänhetkisestä budjetista – hygienistä syistä ravintolassa pitää muuttaa tiettyjä materiaaleja ja toiseksi yksi kone on mennyt rikki ja se pitää korvata. Ja kolmas on sitten konferenssihuoneessa siellä teknisiä laitteita on uudistettava, koska ne eivät enää toimi. Ja neljänneksi IT-järjestelmä pitää kokonaisuudessaan uudistaa. Eli ensimmäinen on 50 000, toinen 50 000, 55 ja 389 000. Kaikki nämä ovat osa budjettia ja nämä ovat oikeutettuja menoja ja nämä perusteet on myöskin jo tarkistettu. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei. Äänestämme puolesta äänet näille siirroille. Kaikki kädet nousivat. Onko vasta ääniä? Tyhjää. Kaksi tyhjää. Holmajär. Kiinteistöpolitiikka. Mitä kuuluu tälle Lissabonin rakennukselle? Aivan erinomainen rakennus. Tämä on hiukan monimutkaista, mutta puhun kuitenkin lyhyesti. Kyse on Euroopan humausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta, EMCDDA. Aikaisemmin heillä oli rakennus, se ostettiin lähes kolmella miljoonalla ja sitä käytettiin vuoteen 2009 asti ja sitten tuli tämä kriisi myöskin Portugaliin, ja rakennusten hinnat ovat laskeneet valtavasti, ja siksi rakennusta ei kunnolla viimeisen viiden vuoden aikana pystytty myymään, mutta nyt sitten on tullut tarjous, joka on ihan kohtuullinen, 2,5 miljoonaa. Ja no sitten on oikeusministeriön tarjous. He ehkä voisivat vuokrata rakennuksen kahdeksi vuodeksi ja maksaa 80 000 euroa. Ja sen jälkeen sitten ehkä vähän enemmän. Henkilökohtaisesti katsoisin, että olisi nyt järkevintä myydä rakennus, koska me emme ole mikään kiinteistövälitysyritys, eli olisi järkevintä nyt myydä tämä rakennus, ja meidän ei sitten tarvitse enää miettiä näitä kuukausittaisia ja vuosittaisia ylläpitokustannuksia. Eli 2,5 miljoonaa, nyt kun ajatellaan millainen kriisi meillä on ollut, on ihan kohtuullinen tarjous. Ja tällä tavalla voisimme saada tämän asian päätökseen. Myöskin kustannukset ovat tämän viraston osalta edullisempia, eli tälläkin tavalla voitaisiin nyt tehdä lisäsäästöä näiden kustannusten osalta. Merci, madame, monsieur Dupré. Kiitos, edustaja Dupré. Uh, oui, Puheenjohtaja, olen aivan sitä mieltä, niin kuin Olmajärkin, että tämä asia on saatava päätökseen. Tosin alkuperäinen hinta on aika paljon mutta alun, alun perin puhuttiin kolmasta ja puolesta miljoonasta ja nyt ollaan myymässä kahdella ja puolella miljoonalla. Mutta hyvä uutinenkin tähän sisältyy nimittäin, että tässä toimitaan ilman mitään kiinteistön välittäjää. Kun katson tätä hintaa, jota erässä toisessa asiassa pyydetään, niin mielestäni Lissa Bonissa de ces agences, il devrait leur conseiller de modérer leurs... E, Lissabonissa kyllä olisi kehotettavaa kiinteistövälittäjiä vähän kohtuullistamaan hintoja. Tämän sanon tämän Fernandesin suuntaan. Ja la balle au centre. Bien, No hyvä. Puolesta äänet. Holmaier teki ehdotuksen. Puolesta. Vastaan. Kaksi vastaääntä. Tyhjää. Kaksi tyhjää ääntä. No niin, valiokuntamme on ottanut myönteisen kannan edustaja Holmajerin ehdotukseen. Muut asiat, niitä ei näyttäisi olevan. Kiitos osallistumisestanne kokoukseen. Hyvää viikonloppua. I have a lot of letters. Yes.